työllisyyspuheenvuoro, rouva Zuber. Puhemies, me äänestämme kolmesta päätöslausumaesityksestä. Ja siellä on nimenhuuto äänestyksiä mukana. Kuitenkin me emme voi tehdä kirjallisia julistuksia selittääksemme, miksi äänestimme tietyllä tavalla. Tätä ei voida hyväksyä ja olemme pyytäneet, että työjärjestystä muutetaan, jotta parlamentin jäsen voi antaa äänestysselityksen näistä kysymyksistä. Kiitos. Sääntöjen mukaan Urgenceissa ei ole no declaration.